asia myös meille, koska silloin emme ole osa tätä sosialistista kokeilua. Dziękuję, e, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtajalle. Sitten Martin Ehrenhauser. Olkaa hyvä. Herr Farage, Sie haben nicht recht. Ich sag... Herra Farage, ette ole oikeassa.